listalla herra Markus Ferbyn mietintö postipalveludirektiivin soveltaminen. Kiitos herra puhemies. Senior, ja, ja, ja, but this is um die Zeit schon. Kyllä, kyllä, tähän kellon aikaan, sillä ei nyt ole niin väliä. Puhemies, komissaari, arvon kollegat. Postipalvelut ovat tärkeässä osassa Euroopassa ne lisäävät yhtenäisyyttä. Vuonna 2007 tämä kolmas postidirektiivi, sitä neuvotteltiin, oli osana sitä. Se oli meille tärkeä tehtävä, että tätä alueellista ja taloudellista yhtenäisyyttä saatiin saavuttaa. Silloin postipalveluja oli, jotka kehittyvät hyvään suuntaan. Oli rajat ylittävää kilpailua ja se valtioiden välillä oli, sisällä oli uusia palveluita, jotka ovat kehittyneet ja uusia toimijoita tuli markkinoille. Kysyntä lisääntyi, tarjonta lisääntyi, kaikki meni hyvään suuntaan. Tietenkin sitten digitalisoitumisen myötä viestintä 2000-luvulla on muuttunut mullistavasti. Sitä ei pidä jättää huomiota, mutta pitää myös huomata, että postipalvelut olivat 10 vuotta vielä hyvin aktiiviset Euroopan markkinoilla. No nyt sitten ne ovat vetäytyneet takaisin kotivaltioihinsa. Se on kehityssuunta, jota ei haluttu saavuttaa. Halusimme lisää kilpailua Euroopan tasolla saavuttaa. Siterata Voltaireä tässä kohtaa posti on elämän lohtu, sillä se muuttaa poissaolon läsnäoloksi. Mikä sen parempaa mainosta postille kuin tämä Voltaire sitaatti. 90-luvulla, tässä siis jo sovittiin osittain, Brian Simpson kollega oli tässä ensimmäinen esittelijä postidirektiivistä vuonna 1997. Ensimmäinen postidirektiivi, niin silloin puhuttiin, määriteltiin aina yleispalvelu, sillä se on meille tärkeää, että ihmiset sekä taajamissa saivat hyvää palvelua totta kai, mutta myös kaukaisimmilla alueilla vuorilla, saarilla, periferioissa ja sen valtioissa olisi laadukasta postipalvelua. Nyt kuitenkin on huomattu kymmenen vuotta myöhemmin, että kaikissa jäsenvaltioissa näin ei tapahdu. Olin yllättynyt, kun huomasin, että on yksi jäsenvaltio, joka vastaa 20, 25 prosenttia. No tämä suuri jäsenvaltio, siellä on määritelty, että päivittäinen, päivittäinen toimitus ei ole tarpeen, mutta kuitenkin yleispalvelu, senhän pitää toteutua todellisuudessa yleispalvelujen tarjoajien pitää myös saada kunnon kehykset toiminnalleen. Ne on nyt olemassa nämä puitteet. Ne ovat saaneet alvivapautuksen, nimittäin haluaisin osoittaa, että kaikki yleispalvelutoimijat ovat saaneet tämän olen välineen, jota kilpailijoilla ei ole. Sen vuoksi on myös meidän itse asiassa että ne, jotka, ne joilla on tämä alvi privilegio, eli ne, joilla yritetään sitä maksaa postimerkkien osalta, niiden pitää antaa sitten myös paljon palveluita kansalaisille, sillä sekin kuuluu yleispalveluun totta kai. Meillä on kyse siitä, että oli siirtolaiset toimintaedellytykset postipalvelulle pienille PK-tarjoajille sekä myös rajat ylittävälle palvelulle. Haluamme, että viranomaiset varmistavat, että näin myös käy ja haluamme myös vahvistaa komissiota ja pyytää, että se painostaa jäsenvaltioita, että EU-direktiivit pannaan tuolla täytäntöön jäsenmaissa. Haluaisin kiittää erityisesti varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä. Tämä oli hieman, hieman hankalaa, sillä 27 neuvottelutiimistä vain minä olen jäänyt jäljelle, mutta saimme tämän ihan hyvin kasaan ja odotan nyt innolla keskustelua ja toivon, että huomenna voin lähettää vahva viesti yleispalveluista ja kansalaisille. Kiitos. Kiitos herra Ferber. Ja seuraavaksi puheenvuoro on komissaari Dobrovskilla. Siis Mr. Chair, honorable members. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä oma-aloisesta mietinnöstä, varsinkin esittelijä Ferberia ja Bachia ja Anderssonia, jotka ovat olleet vastuussa valiokunnissa tässä kysymyksestä. Postipalvelut ovat tärkeitä taloudelle. Vuonna 2014 yli 5 miljoonaa pakettia ja 64 miljardia kirjettä lähetettiin EU:ssa. Kuitenkin tämä toimiala on muutoksessa. Samana vuonna kirjeiden määrä EU:ssa väheni miltei 4 prosentilla. Joissakin jäsenvaltioissa tämä lasku oli vielä paljon huomattavampi. Esimerkiksi Tanskassa lasku oli 14 prosenttia, Italiassa yli 9 prosenttia. Toisaalta pakettien määrä kasvaa valtavasti, koska sähköinen kaupankäynti kasvaa. Rajoitettava sähköinen kaupankäynti on yksi digitaalisen sisämarkkinastrategian pilareista. Me tarvitsemme parempaa pakettien jakelupalvelua ja haluaisin myös puhua hieman enemmän postipalveludirektiivistä. Kuten tiedätte, hyväksyimme viime vuoden lopussa tätä koskevan kertomuksemme. Olimme sitä mieltä, että tär- läheinen valvonta on asioita tarvitaan ja sitoudumme julkaisemaan tilastot vuosittain. EUn tilastot vuonna 2014 julkaistiin kesäkuussa komission internetsivustolla. Lisäksi olemme asettamassa työryhmän, joka näitä seuraa. Tietojenkeruprosessi pyrkii vähentämään hallinnoista taakkaa ja mahdollistamaan nopean tietojen julkaisun. Postipalveludirektiivi vaatii sitä, että yleisönnustan palveluiden tarjoaja hoitaa palvelua viisi, viisi päivää viikossa lukunottamatta poikkeusolosuhteita. Sähköinen viestintä on johtanut, sen lisääntyminen on johtanut siitä, siihen, että kirjeiden määrä on vähentynyt ja hinnat ovat laskeneet. Esimerkiksi 20 gramman kirjeen hinta nousi yli 700 prosentilla viime vuonna. Me tarvitsemme myös paljon joustavuutta sen suhteen, millä tavalla jäsenvaltiot voivat täytäntöön panna tätä direktiiviä. Se mahdollistaa sen, että ne voivat mukautua käyttäjien muuttuviin tarpeisiin ja säilyttää palveluiden jatkuvuuden. Monet jäsenvaltiot ovat nyt ottaneet myös aikakauslehtipalvelut ja bulkkikirjeiden lähettämispalvelut mukaan ja jotkut jäsenvaltiot ähm, jakavat postia vi- kuusi päivää viikossa viiden sijaan. Yleishyödyllisten palveluiden tarjoajille voidaan äh, korvata ne kustannukset, jotka niille aiheutuvat. Tämä on tärkeää. Mutta korvausten tulisi rajoittua pelkästään siihen, mikä on ehdottoman tarpeellista ja sen ei tulisi vääristää kilpailua, jotta voitaisiin auttaa näiden kustannusten laskemisessa. Olemme esittäneet erilaisia lähestymistapoja, jotka ovat olleet johdonmukaisia direktiivin kanssa. Oma-aloitteinen mietintö tunnustaa eh, itsenäisten sääntelijöiden perustavanlaatuisen roolin postipalveludirektiivin täytäntöönpanossa. Vuonna 2010 loimme eurooppalaisen sääntelyelimen postipalveluissa, joka analysoi ja jakaa parhaita käytäntöjä tällä alalla. Me todella arvostamme ryhmän työtä postipalveludirektiivin täytäntöönpanossa ja rajoja ylittävässä pakettien jakelussa. Ryhmällä on myös tärkeä rooli, kun täytäntöön pannaan tätä asetusta. No nyt ryhdyn vielä käsittelemään pakettien jakelua. Kuten tiedätte, ehdotus hyväksyttiin toukokuussa osana mm, menettelyitä, joiden mm, tarkoituksena on parantaa rajoja ylittäviä palveluja. Se täydentää vuoden 2013 suunnitelmaamme ja ottaa huomioon uusia innovointeja ja mm, yleisöllisten palveluiden tarjoajista se pyrkii tekemään paremmin toimivia. Lisäksi ehdotamme toimintaa kolmella avainalueella. Ensinnäkin sääntelijöille annetaan tietoa kaikista jakeluyrityksistä, jotka ovat kyseisen jäsenvaltion alueella. Tämä mahdollistaa sen, että on helpompi löytää markkinoilla olevat ongelmat. Toiseksi PK-yritysten hinnoittelu on näin avoimempaa ja voidaan arvioida paremmin noiden hintojen kohtuullisuutta. Kolmanneksi se tarjoaa kolmaselle osapuolelle pääsyn rajoylittäviin verkostoihin. Tämä Tämä pitäisi johtaa siihen, että kansalaiset saavat hyötyä matalammista hinnoista ja voivat myöskin saada palvelut toimimaan äärialueilla. Se tulisi myös mahdollistaa sen, että vähemmät, vähittäismyyjät voivat saada itselleen uusia asukka- äh, asiakkaita. Yleisöllisten palveluiden tarjoajat ja pakettien jakelijat voivat hyödyntää myös tätä tilannetta. Tämä kaikki on taannut myös työpaikkoja maaseudulla ja äärialueilla. Lopuksi haluan lyhyesti mainita työllisyyden, koska asia on tullut parlamentin toimesta esille. Kuten lausunnossanne, jonka työllisyys- ja sosiaalisella valiokunta esitti, postipalveludirektiivi mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat heijastella näitä ehtoja luvanmyöntöprosesseissa. Se merkitsee sitä, että jäsenvaltiot voivat vaatia, että tiettyjä minimikriteereitä noudattaa. Kiitoksia kovasti. Odotan innolla sitä, että saan kuulla teiltä näkemyksenne ja saan kuulla erittäin äh, hedelmällistä keskustelua. Senior Bach. Kiitokset komissaari. Seuraava puhuja, herra Bach. Äh, Kiitos puhemies. Kiitos kollega Ferberille mietinnöstä. Kolme asiaa minulle tärkeitä ensinnäkin, ja kollega Ferber mainitsi tämän jo. Yleispalvelujen säilyttäminen nykymuodossaan. Toiseksi kansallisten sääntelijöiden roolia pitää kehittää ja kolmanneksi vaikutukset työntekijöihin pitää muistaa. Tämä sektori on muutoksessa ja se vaikuttaa totta kai työntekijöihin klassisiin palveluntarjoihin. Heillä on tapahtunut tulleen koulutus ja tehtiin melko hyvin. Valitettavasti pitää todeta, että uusia työsopimuksia on syntynyt postialalla. On suuria eroja työolosuhteissa ja ehdoissa on osa-aikaistyötä, vuokratyötä meille. Työvalikunnassa oli tärkeää, että varmistetaan, että työntekijät jatkossakin saavat kunnolliset työolosuhteet, sosiaaliturvan, työ, terveys ja suojelu pitää muistaa sekä myös kunnon palkka ja työaikamääräykset pitää muistaa. Haluaisin myös ottaa esille hyvän yhteistyön työmarkkinaosapuolten kanssa ja lisääntynyt kilpailu jatkossa ei saa koitua työntekijöiden kuluksi. Kiitos. Gracias, señora. Mr. President. I'd like to welcome this report on behalf of the Sosiaalidemokraattien nimissä on esittänyt tämän mietinnön. Haluan kiittää Ferberia ja kaikkia muita kollegoita, jotka ovat työskennelleet voimakkaasti tämän mietinnön edistämiseksi. Olemme saaneet hyvän tuloksen aikaiseksi. Olemme saaneet merkittäviä uudistuksia postipuolella EU-ssa näinä viime vuosien aikana. Ja postipalveludirektiivin tarkistus on hieno mahdollisuus nyt arvioida näitä mm, muutoksia ja arvioida, mitä prioriteetteja meillä näillä palveluilla on tulevaisuudessa. On tärkeää tietää, että tämä josta huomenna äänestetään, ottaa huomioon sen, että yksityistämistä ei vaadita yleisöllistä palvelun tarjoajalta, vaan EU-kansalaisilla on taattu oikeus kohtuullisen hintaisiin postipalveluihin ja tehdään selväksi myös se, että näitä oikeuksia tulee suojata. Yhdessä meidän täytyy siis varmistaa siitä, mm, että tämä palveluiden taso säilyy ja samalla huomioidaan myös se, että tämänhetkiset säännökset tarjoavat jäsenvaltioille riittävästi joustavuutta toimia, kun sovelletaan tätä direktiiviä. Eli kehottaisin teitä hyväksymään tämän mietinnön minun kanssani. Parlamentin mietintö tekee selväksi sen, että kilpailun postialalla täytyy kehittyä sillä tavalla, että se vahvistaa eikä äh, häiritse kansalaisten oikeuksia. Meidän täytyy saada aikaiseksi mm, lisää joustavuutta, mutta se ei saa, johtaa siihen, se ei saa johtaa siihen, että rusinat poimitaan pullasta. Lisäksi mietinnössä on huomioitu se, että postialan vapauttaminen on johtanut huomattaviin eroihin palkoissa ja työehdoissa. Se painottaa myös sitä, että kilpailun lisäämisen ei tulisi johtaa laittomiin sosiaalisiin käytäntöisiin. Meidän täytyy kyetä suojelemaan perustavanlaatuisia oikeuksia työntekijöillä riippumatta heidän asemastaan tai olimastaan. Me myös tiedämme sen, että internetkauppa on erittäin tärkeä tekijä, se on myös mainittu täällä, joten en, kaiken kaikkiaan kyseessä on hyvä mietintö ja kehottaisin kaikki äänestämään sen puolesta huomenna. Muchas gracias. Kiitokset. Seuraava puhuja herra Van den Kamp. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Kiitoksia, herra puhemies. Minäkin haluaisin kiittää Markus Ferberia ja myös varjoesittelijöitä tehdystä työstä ja myös Dombrovskia, joka tänä iltana korvaa sisämarkkinakomissaarin ja aivan ammattimaisella tavalla täällä hoitaa tämän työn. Vaikuttaa vähän oudolta, että tänään digi- tässä digitaalisessa maailmassamme puhutaan perinteisestä postijakelusta. Viime kuukausien aikana olen saanut oppia, että perinteinen postijakelu ja postipalvelujen tarjonta on äärimmäisen tärkeää hirvittävän monille ihmisille Euroopan unionissa. Kysymys ei ole pelkästään vanhoista tai niistä, jotka asuvat äärialueilla, vaan jokaisella on edelleenkin sellaisia tuotteita, jotka tulevat postin kautta. Ja komissaari totesikin tämän jo. Tätä varten asetus on äärimmäisen tärkeä. Me tiedämme, että postijakelu ja pakettijakelu on tärkeä ja sähköinen kaupankäynti on jatkuvassa kasvussa. Kun minulla on tässä on puheenvuoro, niin haluaisin esittää kysymyksen siitä, että voisitteko tutkia sitä, miten paljon täytäntöönpanokertomuksia Euroopan parlamentti on tässä vaiheessa käsitellyt Meillä on jatkuvasti edessämme valtavia paketteja, oma-aloitteisia mietintöjä. Ja tämän kauden alusta lähtien sovimme siitä, että Euroopan parlamentti keskittyisi enemmän siihen, että olemassa olevaa lainsäädäntöä täytäntöön pantaisiin enemmän. Jerzy Busekin täytäntöönpano kertomus oli tässä suhteessa tärkeä, mutta paljonkaan ei ole tapahtunut. Haluaisin tietää, että oletteko tietoinen tästä tilanteesta. Kiitoksia. Kiitos Rova Jalasender. Kiitos puhemies. Kyllä Hermen kerrankin me tulemme tukemaan tätä tasapainoista mietintöä, jonka olette laatinut. Kyse on sinänsä asiasta, jonka suhteen emme välttämättä ole samaa mieltä, mutta joka tapauksessa vaatimainen mietintö on tukemme arvoinen. Ja itse halusinkin kysyä herra Dombrovskilta seuraavaa. Missä aikataulussa kuulemiset on järjestetty ja toivon niin ikään, että otatte Euroopan parlamentin kannat huomioon. Me emme ole e, samaa mieltä siitä, että postipalvelut ja e, verkkovierailupalvelukysymykset e, olisivat toisille verrannollisia palveluita, kuten myöskin pakettien äh, toimittaminen. Nämä ovat äh, niitä aiheita, joita äh, tulemme ottamaan jatkossa esiin. Mutta niin kuin sanottu, herra Ferber, kiitokset teille laatimastanne tasapainoisesta mietinnöstä. Me olemme sitä paitsi valmiita hyväksymään myöskin ne tarkistukset, joita on työllisyyden nimissä esitetty. Kiitoksia. Seuraavaksi Foster. Uh, thank you, President, colleagues. Kiitos puhemies, kiitos kollegat. Haluan kiittää Markus Ferberiä hänen omistautumisesta tähän pitkäkestoiseen direktiivin laatimiseen. Olin erittäin tyytyväinen, kun ymmärsin, että me olemme saavuttaneet yhteisymmärryksen tässä pitkässä taistelussa. Royal Mail on erittäin tärkeä kaikille meille yhdistyneessä kuningaskunnassa. Henri kahdeksas aloitti tämän palvelun. Ensimmäinen Brexit-kannattaja, kuningas Charles, aloitti yleispalvelun tarjoamisen vuonna 1635 ja 2011 mennään pidemmälle lainsäädännössä mennään pidemmälle kuin mitä direktiivissä 6 päiväinen postinjakelu ja sokeille tarjotaan ilmaiset palvelut. Me olemme menneet pidemmälle, varsinkin eh, siitä syystä, että me olemme ottaneet tämän sosiaalisen ulottuvuuden mukaan meidän lainsäädäntöön. Me tuemme tätä mm, lausuntoluonnosta. Me tuemme hyviä työolosuhteita, hyviä työolosuhteita, työolosuhteita ja eh, vuonna 2014 sen jälkeen, kun ajopiirit otettiin, äh, mukaan ollut lainsäädäntö. Nykyään ihmiset ostavat verkosta palveluita ja kaikki odottavat 24 tuntista palvelua. Uudet yrittäjät ovat tervetulleita tälle alalle. Minä en voi tukea Ferberin lausuntoa, äh, mietintöä, ellei kappale 48 poisteta. Ja minä toivon, että näin tälläkin tapahtuu. Kiitos puhemies. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Telitska. Uh, chairman, uh, uh, Miss Vice President. Puhemies, varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Postipalvelut ovat mielestäni pääasiassa viestintäkysymys ja mielestäni ei mikään muu ole niin paljon muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana kuin viestintä mietinpä, että mikä oli suhde postikorttien määrän välillä viime vuonna ja sanotaan, että paljonko lähetettiin Whatsappissa viestiä tai Facebookissa. Eli muutos on ollut dramaattinen. Jos tarkastelemme ensimmäistä direktiiviä vuodelta 1997, niin se näyttää olevan ihan historiaa. Jos tarkastelemme vaikka 2008 kolmatta direktiiviä, niin sekin on vanhentunut kovasti. Ja arvostan kovasti, että kollega Ferber ei pidättäytynyt direktiiviin ja hän ei ole pelkästään yrittänyt tarkastella sitä, mitä on tapahtunut nykyään, vaan mitä tapahtuu huomenna. Tämä on oikein. Täytyy täyttää kuluttajien odotukset. Meidän täytyy pysyä äh, kehityksen mukana. Siihen tarvitaan vakaata sääntelyympäristöä, jossa meillä on korkealaatuiset yleispalvelut, joissa on tietty joustavuuden määrä ja riippumatta tai jotka ovat riippumattomia kansallisista viranomaisista, jotka seuraavat tilannetta markkinoilla, että meillä on reilut olosuhteet niiden välillä, jotka ovat olleet pitkään markkinoilla ja uusien tulijoiden välillä, yleispalveluyritysten ja välillä myös ja sitten mahdollisten pk-yritysten välillä. Ja että meillä on vakaa tietoisuus myös mahdollisuuksista toimia rajojen yli. Tämä on oikea toimintatapa, ei protektionismi. Minulla on vähän tunne, että se tulee esille monissa jäsenvaltioissa. Minulle, hyvät naiset ja herrat, ei ole kyse lopusta, kyse on alusta. Koska aika paljon olemme nyt odottamassa uutta ehdotusta, varapuheenjohtaja siitä puhui. Ja se ovat nämä paketin toimituspalvelut. Odotan sitä kovasti ja mielestäni meitä pitäisi sitoa periaate, josta olemme sopineet mietinnössäkin. Kiitos kovasti herra Ferber tekemästämme yhteistyöstä. Thank you, Mr. Uh, Telichka. Kiitoksia, herra Telitska. Seuraavaksi González Peñas, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat kun komissio puhui monista alueista, se myös painotti valtavasti postipalveluiden vapauttamista. Tässä halutaan taata palveluiden saatavuus kaikkialla Euroopassa, samoin palveluiden laatu ja luotettavuus ja työllisyyden lisääminen. Eikä ole mitenkään yllättävää, aivan kuten muillakin aloilla, että näihin tavoitteisiin ei ole päästy ne maat, jotka ovat pyrkineet täytäntöönpanevan direktiivin sääntöjä, eivät ole päässeet tavoitteeseen, vaan päinvastoin laatu on heikentynyt, valituksia on tullut entistä enemmän. Erityisesti postipalveluin, julkisen postipalvelun kaksi asiaa, eli saatavuus ja yleisluonteisuus, universaalisuus ovat heikenneet entisestään ja tässä vain tuottoisimmat palvelut ovat menestyneet. Ja esimerkiksi kaupunkien ulkopuolella huonojen yhteyksien päässä olevilla alueilla palveluiden laatu on heikentynyt huomattavasti. Kaiken kaikkiaan tämä on johtanut siihen, että keskipalkka on laskenut ja työolot samoin ovat heikentyneet ja työpaikkojen määrä on laskenut. Ja kysymme, Milloin saapuu ja koittaa se aika, kun toimielimet todella luopuvat siitä ajatuksesta, että markkinoiden vapauttaminen on ihmelääke kaikkeen? Thank you. The next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Evans. In one and a half minute. Puolitoista minuuttia. I'd like to... Kiitos puhemies. Minä haluan kiittää esittelijä Ferberian tästä mietinnöstä. Me tulemme esittämään joitain tarkistuksia. Me tulemme tukemaan vihreiden kanssa tätä mietintöä. Kuten monet ovat sanoneet, me olemme sitä mieltä, että posti-yleispalvelu tulee pitää voimassa. On tärkeää jakaa ja kerätä kuljetuksia viisi kertaa viikossa. Se on tärkeää, että Tämä on tärkeä sen takia, että jäsenvaltiot täyttävät omat tarpeensa ja että tämä palvelu on kestävällä pohjalla. Tämä on erittäin tärkeä yleispalvelu ja se on kehittynyt aivan harppauksin viime vuosina, kun siirrytään yhden digitaalisemmaksi. Tiedän omasta vaalipiiristäni Walesista, kuinka tärkeää on, että taataan, että ei ole minkäännäköistä syrjintää sellaisia kohtaan, jotka asuvat syrjä- tai vuoristoseuduilla verrattuna ihmisiin, jotka asuvat kaupungeissa ja taajamissa. On tärkeää, että on tasavertainen palvelu. Tässä mietinnössä nostetaan esiin reilut työolosuhteet ja reilut palkat, se, että tarkastetaan lepoaikoja ja parannetaan kuljettajan turvallisuutta. Tämä on erittäin tärkeää kuluttajille ja on tärkeää, että voidaan myös tehdä valitus rajat palveluiden suhteen. On tärkeää, että tämä on kaikkien ulottuvilla, edullinen ja laadukas palvelu. Tämä on tärkeää kaikkia palveluita sinulle pitää. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos myös siitä, että pidät kiinni puheajasta. Seuraavaksi Deli, puolitoista minuuttia. Elsősorban szeretném megdicsérni Felber kollégának a munkáját. Haluaisin onnitella esittelijää, koska herra Ferberin työ on oikein hyvä. Se on hyvin perusteltu. Ja hän on ollut vastaanottavainen tarkistusten suhteen. Jos nyt puhutaan sisällöstä, niin täytyy sanoa, että kyllä sähköisestä kaupankäynnistä on tulossa yhä yleisempää. Mutta nämä palvelut eivät onnistuisi myöskään ilman klassisia postipalveluja. Ne eivät sulle toisiaan pois. Sen vuoksi on tärkeää tarjota postipalveluja myös syrjäisillä alueilla – jossa ei ole niin tiheää asutusta, mutta joustavuus täytyy säilyttää silti. Sen vuoksi olen kovin tyytyväinen, että asiakirjassa otetaan huomioon paikalliset erityispiirteet ja myöskin pitkäaikainen kestävyys. Se on tärkeää jäsenvaltioiden kannalta. Jos me puhutaan kotimaan palveluista, tai itse asiassa jos puhutaan rajat ylittävistä palveluista, niin se on tärkeä osa-alue. Siinä täytyy olla eh, edulliset hinnat ja myöskin läpinäkyvä hinnoittelu. Vielä on ongelmia siinä, että joillakin alueilla palvelut ovat kalliita. Täytyy ajatella myös uusia tekniikoita. Yksi mahdollisuus on käyttää lennokkeja toimituksiin mikä voisi olla hyvin tehokas tapa toimittaa hylkeitä, jos sääntely onnistuu. Kiitoksia. Seuraavaksi De Monte, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Oikeus saada ja välittää tietoa on eurooppalaisen politiikan peruspilari. Meidän täytyy taata yleiset postipalvelut niin, että hinnat ovat alhaalla ja saatavuus on hyvää ja postinjakelun pitää toimia. Haja-asutusalueihin alueisiin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Näiden alueiden mukaanotto on kohesion kannalta erittäin tärkeää. Täytyy tietysti olla tiettyä joustavuutta, jotta palvelut ovat kestävällä pohjalla ja pitää myös sopeutua markkinoiden kehitykseen ja kuluttajien tarpeisiin. Kuitenkin yleisen ehdon mukaiset yleispalvelut eivät saa heikentyä ja vaarantua. Uusilla digitaalisilla teknologioilla on tässä myös oma roolinsa, kun taataan tiedotuksen ja tiedon saannin oikeudet. Kiitoksia. Seuraavaksi Zvotovski minuutti. Kiitos kovasti hyvät kuulijat. Postipalveluiden markkinat perustuvat siihen, että tarvitaan peruspalveluja. Tietysti prosessi ei voi tarkoittaa sitä, että avautumisessa luovuttaisiin valtion peruspalveluista, julkisista palveluista. Täytyy ottaa huomioon, mikä on kulurakenne erilaisilla toimijoilla. Nyt jos halutaan yhtenäisiä digitaalisia markkinoita Euroopassa, erityisesti sähköisen kaupan osalta, aiheuttaa sen, että, erityisen, että tarvitaan sääntelyä, jolla voidaan vähentää kustannuksia ja saada aikaan se, että pk pääsevät markkinoille. Tähän tarvitaan hyvää sääntelyä. Tähän tarvitaan sitä, että tarvitaan täydet tiedot

Kiitos. Seuraavaksi Dorfman. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän korostaa yleispalveluiden merkitystä. Postipalvelut liittyvät elintasoon ei pelkästään kaupungeissa, vaan myös kylissä ja alueilla, joissa ihmisiä on vähemmän. Poikkeukset, joita jo tällä hetkellä on olemassa, niihin pitää suhtautua varovaisesti ja liian avokaattisia tässä ei saa olla. Italia, maa josta itse olen, siellä on sääntö, jonka mukaan 20 prosenttia ihmisistä voi jäädä yleispalveluiden ulkopuolelle. Omalla alueellani tämä jää tarkoittaa sitä, että 160 kunnalle niistä vain kouralliselle tarjotaan nämä palvelut. Ja toiset joutuvat vain toivomaan saavansa postilähetyksiä joka toinen päivä. No, jos saa eilisen päivän lehden, niin kyllähän se on tietynlainen ongelma. Ja siksi yleispalveluiden kohdalla pitää olla hyvin tarkkoja varovaisia. Näitä velvoitteita postipalveluista pitää toteuttaa. Postipalveluthan ovat julkinen palvelu ja sellaisena niitä pitää myös käsitellä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Liberatski minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Posti kyllä, se on osa yleispalveluita. Jos ei saa postipalveluja, niin silloin osa ihmisistä syrjäytyy, ja tätä haluamme kovasti välttää. Muistakaamme, että de facto se, mikä täytyy varmistaa, on maantieteellisessä mielessä postipalvelujen saanto myöskin taloudellisessa mielessä. Eli täytyy varmistaa, että kiinteät kustannukset, tietyt täytyy ottaa huomioon. Ja tähän liittyy tietysti automaattisesti se, että mitä tulee vaatimuksia laatuun. Haluaisin äh, puhua villistä kilpailusta. Muutama vuosi sitten minun maassani hallitus teki ratkaisun. Kaikkein halvimmat toimituspalvelut. Ne toteutettiin äh, lihakaupoissa ja sitten näitä seurauksia kyllä valiteltiin, mutta vain sen vuoksi, että oli muutaman penni halvempi. Täytyy olla hyvät työolosuhteet postin työntekijöille. Siinä mielessä en ole samaa mieltä joidenkin edellisten puhujien kanssa. Görling képviselőasszony következik egy percben. Tessék. Kiitos puhemies. Minä edustan erittäin syrjäistä seutua ja köyhyys Cornwallissa on niin rankkaa ja syrjäytyminen on niin rankkaa, että yli puoli miljoonaa nauttii erityisrahoitusta Euroopan unionilta. Se on erittäin syrjäinen ja harvan asuttu alue. Postipalvelut ovat erittäin tärkeitä. Ja lainsäädäntö vuodelta 2011 takaa nämä palvelut yhdistyneessä kuningaskunnassa. Olen tyytyväinen, että tämä direktiivi tarjoaa muualle Eurooppaan melkeinpä yhtä hyvät palvelut. Meidän tulee kuitenkin muistaa, mitä ongelmia tämä velvoitettua postipalvelun tarjoajien tulee olla toimintakykyisiä, joustavia, jotta ne pystyvät mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin eh, ja ailahtelevan kysyntään ja tarjontaan. Ne eivät tarvitse uutta eh, kahlitsevaa sääntelyä. Meidän tulee tukea Cornwallia ja meidän tulee kieltää eh, estää tämän direktiivin hyväksyminen, koska me emme halua piirtureita tai muita liian jäykkiä työlakeja. Kiitoksia. Tuun ei ole salissa. Hän kenties tulee myöhemmin paikalle, mutta nyt puheenvuoron saa Steinruck minuutti. Um um um- Tässä on kyse muustakin kuin kilpailusta, esimerkiksi tyytyväisistä asiakkaista ja siitä, että toimitaan hyvin. Ja jotta Asiakkaat voivat olla tyytyväisiä. Työntekijöiden pitää pystyä toimimaan hyvissä olosuhteissa. Kiitän George Bachia. Hän lausunnollaan työllisyysvaliokunnassa sai kovasti tukea taakseen ja lähensi kantojamme. Ja kiitän myös liikennevaliokuntaa siitä, että mietintöön on otettu mukaan sosiaalinen ulottuvuus. On monen kertaan nähty, että kilpailu kyky, koituu usein pelkästään työntekijöiden kontolle. Me haluamme kuitenkin jokaisessa työpaikassa hyvää ja laadukasta, hyvät työolot. Usein työolot ja työajat ovat heikot ja nämä valtavat ongelmat ovat syy siihen, että pyrimme todella parantamaan normeja tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitoksia. Seuraavaksi Zidňamska, minuutti. Dajúca. Vďaka elektronickej komunikácii počet odoslaných listových zásielok sice postupne klesá, Slováci však stále ročne odošlú viac ako 200 tisíc listov. Niin, Slovakialaiset lähettävät 200 000 kirjettä edelleen vuosittain kaikista muutoksista huolimatta, eikä posti menetä merkitystään sitä kautta, että sähköinenkin kauppa laajentuu. Palvelu täytyy olla kaikkien käytettävissä. Slovakiassa ollaan keskiarvoja yläpuolella näissä indikaattoreissa postihinnoissa esimerkiksi, ja sen vuoksi Slovakissa postipalveluhinnoittojen ei pitäisi enää nousta. Sen vuoksi vetoan että saadaan esteetön pääsy postipalveluihin. Kiitoksia. Nyt sitten menettely ilman puhujalistaa herra Mariasia ei äsken näkynyt, mutta nyt hän taisikin tulla juuri paikalle aivan viime hetkellä. Voitte käyttää puheenvuoron. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες προσφέρουν ένα κομβικής σημασίας έργο στις αναπτυγμένες οικονομίες. Kiitoksia Postipalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä kehittyneissä talouksissa. Alue on, ja ala on innovatiivinen ja se kehittyy jäsenvaltiossa ja kyseessä on julkinen palvelu ja myös julkispalvelut voivat olla niukkuudenkin aikakaudella kilpailukykyisiä. Tämä on kansalaisten kannalta äärimmäisen tärkeää. Meillä pitää olla minimisäännökset postipalveluille. Tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi välttämätöntä tai että tässä voitaisiin kiertää kansalliset viranomaiset, kuten komissio toivoo, vaan kuluttajat itse arvioivat palveluiden laatua. Ja meillä voi olla tässä eurooppalainen postipalveluiden verkosto, joka näin tekee. Postipalveluiden laatu merkitsee sitä, että post Putin jako noudattaa tiettyä selkeää aikataulua. Tämä on mahdollista. Kiitos. Nyt keskustelu tältä osin päättyy. Tuun ei tullut saliin, joten puheenvuoron Brovskis komissiosta. Olkaa hyvä. Uh, Madam Chair, honorable, uh... Puhemies, hyvät jäsenet. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla täällä esitettyjä näkemyksiä. Se osoittaa, kuinka tärkeää on, että posti on edullista, kestävää ympäri Euroopan unionin ja lisäksi on puhuttu, kuinka tärkeää postitoimijoiden rooli on tämän palvelun tarjoamisessa. Postimarkkinat muuttuvat ympäri Euroopan unionin. Voin taata teille sen, että komissio seuraa tätä muutosta erittäin tiiviisti. Olen erittäin tyytyväinen, että Parlamentti on yhtä mieltä siitä, että yleispalvelun tarjoamisessa on tietty joustavuus, siten kuten direktiivissä nostetaan esille. On hyvä, että te olette myös sitä mieltä siitä, että tarvitaan edullisempaa ja luotettavampaa rajat ylittävää paketin jakelupalvelua. Minä haluaisin korostaa seuraavia asioita. Komissio on kuullut Euroopan parlamentin näkemyksiä silloin kun 2013 hyväksyttiin äh, paketin jakelu etenemissuunnitelma. digitaalisisämarkkinapaketin myötä hyväksyttiin uusi linjaus liittyen pakettien jakeluun. Ja tässä ei käsitellä vaikkapa äh, verkkoviralomaksuja. maksuja tässä puhutaan paketeista, jotka ovat osa sähköistä kaupankäyntiä. Me olemme puhuneet tästä asetuksesta jo neuvoston kanssa ja odotamme innolla yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitos paljon kaikille. Kiitoksia kovasti. Nyt puheenvuoron saa herra Ferber esittelijä. Presidentin herr Kommissar, liebe Kiitos rouva puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitokset kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Sehän osoitti, että on järkeä siinä, että me käsittelimme jälleen postipalveluita. Olemassa oleva direktiivi piti to, äh, toteuttaa kaikissa jäsenvaltioissa 2013 mennessä. Komissio on tehnyt sitten raportin, sehän on myös sellainen velvoite äh, se on tehnyt siitä toimeenpanokertoimen ja lausuntoon parlamentilta tai mietintö koskee tätä toimeenpanon raporttia parlamentista. Nyt eh, brittikonservatiivikollegat eivät pysty tämän mietinnön puolesta sen lisäksi, että lähtee EU-sta. Olisi ollut kiva, hieno, jos olisit voineet äänestää tämän puolesta. GUE-ryhmä sitten meillä on eri käsityksiä. Se näkyy myös tarkistuksissa. Niitä ei minun ryhmässäni tueta. Jos on eri kannalle, niin sitten täytyy vain katsoa, että miten äänestykset sujuvat. Minä kuitenkin tulen sellaiselta alueelta, jossa meillä on toinen palvelun tarjoaja, joka on vakiintuneessa asemassa. Se palvelee jo vuoristoalueella, jos se toimii, jos ennakkoehdot toimivat ja direktiivi asettaa nämä ennakkoehdot ja yleiset puitteet, että tämä voi toimia, mutta on kuultu myös, että useilla alueilla tämä ei vielä toimi. Ja tässä myös pyyntö komissiolle, mietinnössäkin se on muotoiltu, että tässä kansalliset sääntelijät nyt sitten asianmukaisesti eh, huolehtivat, että siellä eurooppalaista lakia toimeenpannaan asianmukaisesti. Ja sitten viimeinen kohta, joka haluaisin ottaa esille, mehän olemme myös todelleet, että eh, tämä traditionaaliset palveluntarjoajat postiunionin kautta ovat yrittäneet taistella tässä vastaan erityisesti eh, tässä rajat ylittävässä ulottuvuudessa. Jos nyt ajattelen sitä, että nyt jos kir- lähetetään kirje minun vaalipiiristäni Brysseliin, maksaa samaan kuin vaalipiirin sisäisellä, mutta äh, aiemmin oli niin, mutta enää ei ole niin, mikä osoittaa, että perinteisillä palveluntarjoajilla on vielä tehtävää Euroopan yhteen kasvattamisessa. Minä iloitsisin, jos saataisiin yhtenäinen tariffi koko Euroopan alueelle taas. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja tästä äänestetään huomenna.